Uh, so good morning everybody. Uh, could we, um, uh, could we take our places and... Hyvää huomenta. Aloitetaan imco toinen sessio. Istuu Istuutuisitteko? Sisämarkkinat ja kuluttajan suoja. Ja erityisesti haluaisin tuottaa tervetulleeksi vierailijoiden joukkoon Turkin kilpailuviranomaisen edustaja he ovat Euroopan kollegissa ja perehtymässä on kilpailulainsäädäntö. Olette tervetulleita tänä aamuna. Me emme tule erityisesti käsittelemään kilpailulainsäädäntöä tänään, mutta varmaan meidän lausunnossamme herra Busoin lausunnossa, joka koskee yhteisen oikeuden soveltamisen valvontaa, on varmasti jotain kiinnostavaa. Muistuttaisin, että kello 11 meillä on erityisesitys, joka koskee mainonnan vaikutusta kuluttajan käyttäytymiseen. Meillä on kaksi kiinnostavaa tutkimusta, jotka esitellään osana herra Juvanin työtä liittyen mainonnan vaikutuksen kuluttajan käyttäytymiseen. Ja tämä alkaa 14 maissa. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Bushoille, Muistutan teitä, että meillä oli puolentoista tunnin koordinaattoreiden kokous tänä aamuna. Lähinnä me keskustelemme strategisista kysymyksistä ja muodolliset päätökset tehdään, kun asiat lähetetään jäsenille, mutta muistutan teitä myös siitä, että valiokunnan seuraava istunto tämän aamu- ja iltapäivän lisäksi on torstaina toinen syyskuuta kymmeneltä, jolla me kuulemme Rova Ryyleä ja, ja Kampasin lausuntoa myös. Ja päätettiin päätökset niistä. Se on siis silloin kello kymmeneltä. Esityslista on myös hyväksytty. Ja meillä on myös solittujen istuntojen istuntojen kuluttajien oikeuksiin valikunnan kokouksen jälkeen. Ja nyt siirryn valikuntamme lausuntoon liittyen 26. vuosikertomuksen yhteisen oikeuden soveltamisen valvonnasta. Esittelemme herra Bushoi esittelee tämän No, sitten kuulen muita ryhmiä muita varjoesittelijöitä. Aloitetaan herra Bushoista. Rapti on täällä. Röyle on täällä. Muita esittelijöitä tai varjoja en tällä hetkellä näe. Katsotaan mitä järjestetään. Ehkäpä EPP kokee myöskin tarvetta kommentoida. Herra Bushoi. President. The 26th annual report on the application of EU law is of a great importance. Kiitoksia puheenjohtaja. 26. vuosikertomus yhteisen oikeuden soveltamisen valvonnasta on erittäin kiinnostava, sillä e, kuluttajien oikeudet riippuvat siitä, että yhteisen oikeutta sovelletaan oikein ja ajoissa. Kysymys on siitä, että kuluttajat voivat hyödyntää täysimääräisesti sisämarkkinoiden edut. Tämä riippuu todellakin oikeuden soveltamisesta. Professori Mario Monti korosti sitä, että valvontaa täytyy vahvistaa, jotta sisämarkkinoiden toiminta turvataan. Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että yhteisen oikeuden soveltamisen valvontaa tulee vahvistaa. Ja niinpä Eh, yhdyn tässä Montin raporttiin. Tähän on tullut paljon tarkistuksia, joissa on ajatuksia, joita, jotka toivotaan tervetulleiksi koordinaattoreita ja muita eh, imuko kollegoita Edistystä on saatu aikaan. On enemmän rikkomusmenettelyjä mutta se, onko tämä todellista menestystä, jää nähtäväksi. Sillä eh, direktiivä on tällä hetkellä transponoitava vähemmän kuin edellisenä vuosina. Tämä liittyy myös sellaisiin aloihin kuin palveluihin, ja tämä tietysti riippuu palveludirektiivin soveltamisesta. Meillä on myös ammattipätevyys, ja tähänkin liittyvät myös esimerkiksi julkiset valvon, äh, hankinnat. Ja on siis sellaista yhteisön lainsäädäntöä, jota ei ole vielä täysin transponoitu kansalliseen lainsäädäntöön jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden tulisi ottaa yhteisön oikeuden soveltaminen vakavammin. Se on hyvin monimutkainen prosessi. direktiivi pitäisi todellakin panna täytäntöön ajoissa ja oikein, muuten estetään kuluttajien oikeuksien toteutumista. En kuitenkaan halua syyttää ainoastaan jäsenvaltioita, sillä he eivät ole yksin syypäitä. Meidän kaikkien täytyy antaa panoksemme tilanteen parantamiseksi. Euroopan unionin tulisi eh, tehdä parempaa lainsäädäntöä, jotta transpointi olisi helpompaa. Me olemme myös parantaneet yhteistyötä e- Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Näin voidaan hyödyntää Lissabonin sopimuksen säädöksiä. Toivon, että e, saamme vuosittain suuren tilaisuuden, jonne tulee myös neuvoston ja komission jäsenet, niin että voidaan arvioida valitseva tilanne – ja pohtia parannusehdotuksia, mahdollisesti myös kansallisten parlamenttien jäsenten läsnä ollessa. Ja vielä yksi olisi se, että sisämarkkinapalvelut olisivat paremmin koordinoituja ja tekisivät parempaa yhteistyötä. Tähän liittyy erilaisia projekteja. EUn kuluttajien tulisi tietää oikeuksistaan sisämarkkinoilla. Heillä pitäisi olla välineitä, jotta he voivat pitää huolta oikeuksistaan. Tässä jotakin ajatuksia, joita haluaisin teille kertoa tänään, ja haluaisin nyt kuulla teidän kantojanne tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Tästä lausunnosta on tarkoitus äänestää 13. syyskuuta ja niinpä ehdotankin, että tapaisimme koordinaattoreiden kanssa tänä iltapäivänä ja keskustelisimme yksityiskohdista. Haluaisin kiittää IMKon sihteeristöä tehdystä työstä. Ja olen myös hyvin innokas ja kiinnostunut kuulemaan nyt eh, varjoraportojen ja muiden kannat. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia, herra Bushoi. Haluatteko te varjoesittelijänä puhua vai? Ensin pyydän Raptin SDn esittelyn, sitten Treskovski, sitten Ryle ja Maja. Haluatko kukaan muu ottaa osaa keskusteluun? Rapti. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää kollega Byshoita sydämellisesti hänen tekemästään työstä, kuten muutakin työtä. Hänen, hän työtään seurannut hyvin tarkkaan, samoin myös aiempia kertomuksia. Täytyy sanoa, että hänen esityksensä ja yhteenveto tiedosta on ollut meille suureksi avuksi. Teksti, jonka hän tänään on esittänyt, on hyvä perusta keskustelulle. Haluan tarttua yksittäisiin kohtiin lyhyesti. Ensinnäkin mekanismit, jotka liittyvät Euroopan Äh, Euroopan lainsäädännön toimeenpanoon. Tämä on hyvin tärkeää. Se, mitä vielä ei pantu täysin toimeen, kuten esimerkiksi mekanismi, joka koskee keskinäistä arviointia, joka liittyy palveludirektiiviin, se on syytä vielä tutkia hyvin tarkkaan. Sitä on syytä kokeilla, jotta voimme todeta, miten voimme laajentaa toimeenpanoa. Minusta on erityisen tärkeää, että mekanismit, joita jo on olemassa, arvioidaan tarkkaan, koska se johtaa siihen, että mekanismit eivät pelkästään vain toimittaa ole olemassa, vaan että kysymys on mekanismeista, jotka tulevat myös vastaan kuluttajia ja kansalaisia. Ja ajatus on tietysti se, että ajamme tehokkuutta. Ei tietenkään ole niin, että pitää luoda jatkuvasti lisää byrokratiaa, niin, että tämä lisäbyrokratia sitten, lisäbyrokratia, joka aiheuttaa siis rasituksia. Joten eh, monet arviot ovat johtaneet jo ensimmäisiin myönteisiin tuloksiin, kuten esimerkiksi EU-pilot-tapauksessa. Ja meidän on syytä pohtia sitä, voitaisiinko tämä laajentaa koskemaan kaikkia jäsenvaltioita. Lisäksi minusta on tärkeää myös se, että harjoitetaan kiinteämpää yhteistyötä kansallisten hallintojen kanssa sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Sen lisäksi minusta on tärkeää kun täällä todetaan, että tärkeä asia, joka koskee kansalaisia ja kuluttajia, otetaan huomioon. Puhun mekanismista, joka liittyy tällaisiin äh, joukkokanteisiin. Tämä on demokraattinen väline, joka edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osoittaa sen, että Euroopan unioni on todella kansalaistensa puolella. Ja tämä saadaan aikaan sillä, että voidaan suunnata rangaistuksia kaikkiin niihin, jotka toimivat sisämarkkinoiden etujen vastaisesti, ja komission ei pidä olla peloissaan tällaisen menettelyn käynnistämisestä, rikomusmenettelyn käyttämistä silloin, kun se on tarpeen. Puhun tässä nyt ryhmän nimissä, mutta myös kreikkalaisena. Kreikka on maa, jossa olisi päästy todella pitkälle eurooppalaisen lainsäädännön toimeenpanossa. Ja minusta on erityisen tärkeää se, että minä, kuten komissio, korostan sitä, että komission ei pidä olla mitenkään varovainen näiden rikkomusmenettelyjen käynnistämisessä silloin, kun ne ovat tarpeen. Euroopan parlamentti voi ja sen täytyy harjoittaa painostusta Euroopan komission suuntaan, jotta Euroopan eurooppalaisen lainsäädäntö toteutuu kaikissa jäsenvaltioissa. Saman aikaan Euroopan komission täytyy kuitenkin päättäväisesti päättää rangaistuksista silloin, kun lakia ei noudateta. Hyvät kollegat, en aio nyt tarttua tarkistuksiin, jotka ovat hyvin arvokkaita. Minulla on niihin jotakin kommentteja esitettävänä, mutta minusta olisi parempi, jos teemme sen kello 17, kun liiat kokoontuvat. Silloin voimme nimittäin tarttua yksityiskohtiin ja pyrkiä saman aikaan sen, että valmistelemme mahdollisimman hyvin syyskuun kokouksen. Vielä kerran sylmäiset kiitokset tehdystä työstä. Tämä teksti on erittäin hyvä ja hyvä perusta keskustelulle. Kiitos, herra puheenjohtaja. Uh, thank you, Mrs. Rapti. Uh... Kiitos. Ja herra Tchaskovski. First, first let me uh, apologize for coming late, but I... Anteeksi, pyydän anteeksi, että vähän myöhässä oli perussopimusvalikunnassa, jossa olen koordinaattorina ja tapasimme Belgian puheenjohtajaman edustajat, Tempäiset aikaisin. aikaisemmin. Kiitos ensiksi erinomaisesta työstä. Voimme kehua tätä luonnosta, koska se on erittäin tiivis ja relevantti ja siinä tartutaan olennaisiin kohtiin, jotka liittyvät oikeuden valvontaan, erityisesti mitä valiokuntamme työhön tulee. Se oli tiivis ja osuva, koska tämä keskittyy mekaniikkaa täytäntäpana suunnittelun institutionaaliseen tukoon. Meillä on jotakin ongelmia tarkistusten kanssa. Jotkut tässä lopussa menevät vähän liikaa yksityiskohtia esimerkiksi liittyen julkisen sektorin hankintoihin. Pyritte tiivistämään valiokunnan kannan, ja se voi olla aika kiistanalaista, esimerkiksi julkisen sektorin hankintojen suhteen tai ammattitutkintojen tunnustamisen suhteen. Jossakin erinomaisissa tarkistuksissa te arvioitte kertomusta, sen ansioita ja sitä kokonaisuutena. Lausunnossa ei pitäisi liian yksityiskohtaisesti kommentoida substanssia. Kun tapaamme, voimme keskustella tästä. Mutta kaiken kaikkiaan mietin lausuntonne ja suurin osa tänne menevät oikeaan suuntaan. Saamme aikaan varmasti hyviä kompromisseja ja valiokunnan ääntä kuullaan liittyen siihen, miten lainsäädäntöä valvottaisiin paremmin. Mrs. Rula. Also ich möchte mich auch beim Bericht... Kyllä. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Tämä on todella hyvä mietintö. Haluaisin vielä puhua siinä, mitä hän sanoo kohdassa kolme, joka liittyy näihin noudattamistaulukot. Meillä on tässä on vaikeuksia nimenomaan mittauslaitteiden kanssa se, että neuvosto ei näe taulukkoja tarpeellisina, joten minusta tämä kohta kolme on erittäin tärkeä. Tuen sitä täysin. Kohdasta viisi, millä on kommentti esitettävänä ajatus tästä keskinäisestä tutkimisesta on erittäin hyvä, mutta saamme ensimmäisiä ilmoituksia siitä, että tämä johtaa liian byrokraattisiin ongelmiin. On vedettävä raja johonkin. Ei ole syytä tutkia varmaan sitä, onko niin, että miksi syytä ilmoittaa hautausmaan säädöksestä joka paikassa Euroopassa komissiolle jokaisesta muutoksesta tällaisen asetuksen tai jokaisesta muutoksesta koskee katuvalaistusta. Tässä puuttuu täsmystä siitä, mitä voidaan odottaa ja mihin rajat voidaan vetää, koska muuten tukehdumme byrokratiaan sekä komissiolle ilmoittamisessa että tietysti siinä, mitä alemmalla tasolla tapahtuu, vai etelän ilmoittamisen osalta jättäisin kohdan viisi sikseen, mutta olisi syytä viitata siihen, että täytyy vetää raja johonkin, jotta ei synny liian suurta rasitusta, eikä lopputuloksena synny päinvastaista kuin mitä on haluttu saavuttaa. Tärkeä myös kohta kahdeksan, joka liittyy parlamentin vahvistamiseen. Senkin ottaisin mukaan tähän sen, mikä meillä on valiokuntana, mikä rooli meillä on valiokuntana nimenomaan äh, eurooppalaisen lainsäädännön toimivan osalta. Uskon, että kaikki valiokunnat tekevät tätä jo tällä hetkellä. Olisi hyvä korostaa sitä, että jo julkisten hankintojen osalta olemme tehneet tämän Suomen myöskin ammattillisen pätevyyden keskeisen tunnustamisen osalta äh, ja teemme sen palveludirektiivin yhteydessä. Ja tämä on siksi tärkeää, että näiden raporttien kautta me törmäämme siihen, että on ongelmia lainsäädännössäkin silloin, kun on ongelmia toimeenpanossa, mikä on hyvä kirjata sisään. Ja haluaisin korostaa tätä. Ja vielä lopuksi olisin myös valmis esittämään vaatimuksen komission suuntaan, että ennen kuin avataan joitakin valitusmenettelyä, oli tutkia sitä, tarvittaisiin tällaisia tukivälineitä, koska joillakin alueilla puuttuu ohjeita alemman tason viranomaisilla siitä, miten asiat pannaan toimeen, ja ei pidä liian aikaisesti tarttua äh, tällaiseen rikkomusmenettelyyn, vaan ensin tutkia, voidaan jollakin muulla menettelyllä saada tulosta aikaan. Äh, Maja. Kiitos, herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, että esittelijä on esittänyt tässä järkeviä ajatuksia, koonnut ne hyvällä, hyvällä järjellä yhteen haluaisin puhua siitä, että Euroopan lainsäädännön toimeenpano ajattelen sitä, että jäsenvaltiolla on myöskin velvollisuus tiedottaa kansalaisilleen, koska tässä on paljon vielä laiminlyöntejä. Otan esimerkin. Tämä äh, asetus, joka koskee sitä, että meillä on eurooppalainen menettely, joka koskee 2000 äh, euroon saakka meneviä pieniä vaatimuksia. Tätä ei vielä tunneta. Ja meidän pitäisi olla lomakkeita, mutta niitä ei ole. Eikä ole asiantuntijoita, jotka tunsivat tämän, äh, asianajajat, jotka tunsivat tämän lain, vaikka sen soveltamisaika on jo ollut olemassa, joka liittyy nimenomaan äh, myöskin matkustajien oikeuksia ja niiden puolustamista. Siksi tuhkapilven vuoksi monet lennot peruntuivat ja matkustajat juuttuivat lentoasemille matkalla jonnekin kysymys on, oli siis heidän oikeuksistaan. Tämä on hyvin mutkikasta. Jos esimerkiksi Saksalainen haluaa saada korvauksen, joka on noin 2000 euroa, ja haluaa tämän alankomalaista lentoyhtiöltä, ja ja sanoi, että ei tunne mikä on tilanne alankomainen lainsäädännössä. Alankomainen kollega sanoo ja käyttöasemainen kollegan puoleen, niin silloin eläinkokeinen kollega sanoi, että tämä maksaa niin paljon kuin se, mitä tästä hyödytään. Ja siksi tällaisia tapauksia varten meillä on oma eurooppalainen menettelynsä, joka merkitsee sitä, että voidaan nostaa kanne jo Saksassa, jos tällä lentoyhtiöllä on oma yhtiö Saksassa ja pystyy viemään tämän asian oikeusistumien käsiteltäväksi ja saa myöskin tuomion tämän kautta jotta meillä on olemassa oikeus, meillä on myöskin menettelymahdollisuuksia, mutta puuttuu tiedotusta, joka se kansalaisille ja asianosaisille. Ja jos kaikki 27 jäsenvaltiota eivät tee tätä, meidän pitää kääntyä komission puoleen ja pyytää, että se painostaa jäsenvaltioita niin, että tiedotetaan oikeuksista. Nämä matkustajan oikeudet ovat on hyvä asia, mutta niiden toimeenpanossa on edelleen puutteuksia, joten voin tukea sitä, että tähän asiaan kiinnittäisin paljon huomiota. Uh, thank you very much. Um, just... Paljon kiitoksia. Kenties pari kommenttia minulta, koska varjaesittelijämme ei ole paikalla. Valiokuntamme kannalta on erityisen tärkeää se, että tämä on ensimmäinen lausuntomme tästä yhteisölainsäädäntöä koskevasta kertomuksesta. Ja tämä on historiallisesti tärkeä, koska tässä mainitaan osia palveludirektiivistä, joihin liittyen komissio on tehnyt case studyja. Ja minusta on ihan oikein, että esittelijä on poiminut yksityiskohtia tästä. Herra Trashkovski koki tätä ongelmaa, mutta nämä tapaustutkimuksen tarvitset liittyvät meidän omaan työhön ja tämä sisämarkkinoiden tulosta ollut mainitaan myöskin valvonta keinona. me olemme keskustelleet tästä tulostaulusta ja voimme vähän miettiä sitä asiaa, koska tämä transponointivaje on aika pieni nyt. Joten tilastot sinänsä eivät ole niinkään mielekkäitä. Tärkeämpää on se, mihin Mayer kiinnitti huomiota, minkälaista käytännön vaikutusta lainsäädännöllä on kentällä. Vaikka jäsenvaltiot saattavatkin saada rukseja ruutuihin tässä tulostaulussa, niin jos se lainsäädäntö ei kansalaisten tasolla sovelleta, saavutukset ovat pieniä, joten kuilu muodollisen raportoinnin ja käytännön toiminnan välillä on varmastikin ydinosa sitä keskustelua, joka liittyy tähän kertomukseen. Siksi nämä verrokkivertailut ovat tärkeitä, koska tämä mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot keskustelevat keskenään asioista, koska lainsäädännön transponointivaikutus on sellainen, että vaikka komissiolla on osansa toiminnan vetämisessä, niin täytäntöönpanon mekanismit, kontaktipisteet, kansalaisten sille tiedottaminen, ne ovat ne alueet, joilla meidän pitäisi kannustaa jäsenvaltioita verrokkivertailuun. Meidän pitäisi myös osallistaa parlamentteja enemmän, ja siihen niiden voisi tehdä tarkistuksen lausuntoon esittelijä. Minusta kansalaisten parlamenttien jäsenten pitäisi saada ottaa lainsäädännön muuttamiseen enemmän, muuttamiseen enemmän osaa, koska siinä poliittinen saatu tulee mukaan. Meillä oli parlamenttien välinen tapaaminen liittyen palveludirektiiviin. Kaikkien jäsenvaltioiden parlamentit eivät tätä niin tukeneet. Jotkut parlamentaarikot sanoivat, että he eivät kovinkaan olleet suoraan mukana parlamentaarisessa keskustelussa liittyen palveludirektiiviin muuttamisessa kansalliseksi lainsäädännöksi. Joten tällaisista toimista voitaisiin keskustella lausuntonne yhteydessä. Tämä on erittäin tärkeää työtä ja kiitos, että olette vetovastuussa. En ole varma, onko täällä on komission edustaja. Ei. Komissio on kyllä edustettuna, mutta Christian Bushoi, haluatteko esittää loppuyhteenvedon?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 meidän täytyy kuitenkin huomata, että kuinka monta kohtaa voimme laittaa tähän. Joten olen nostanut esiin vain tärkeimmät asiat. Tässä esitettiin ideoita. Olen lähettänyt eh, joitakin jo kollegoille. Odotan heiltä myöskin kannanottoja raptaille. Ehkä meidän ei täydy tässä vaatia seuraamuksia ja rangaistuksia eh, erityisesti sisämarkkinarikkomuksesta Roskovskille. Niin, on totta, että tässä täytyy pyrkiä neutraaliuteen tietyissä asioissa. En ole vielä laatinut eh, kovin paljon näitä lausuntoja, mutta kuitenkin olen aina pyrkinyt kompromissin, jonka kaikki voivat hyväksyä. Minun kantani on se, että meillä pitäisi olla enemmän asetuksia kuin direktiivejä EU-lainsäädännössä. Tiedän, että kaikki kollegani eivät ole tästä samaa mieltä, joten sen vuoksi en ole ottanut tätä kantaa lausuntoon enkä tarkistuksiin, sillä pyrin siihen, että lausunnolle voisi ottaa tukensa kaikki poliittiset ryhmät. Olen samaa mieltä Ryylen kanssa siitä, että monet ongelmat johtuvat siitä, kuinka direktiivistä alun perin äänestetään. Ja niinpä meidän täytyy pyrkiä siihen, että tulkinnanvaraa ei jäisi. Silloin kansallisten parlamenttien työ on varsin helppo. Tämä koskee myös vastaavuustaulukkoja. Meidän täytyy ottaa mukaan myös huomautus siitä, mikä on transponoitujen säädösten käytännön vaikutus. Sillä tämä on todella tärkeää. Kun luodaan lainsäädäntö, niin monesti EU-kansalaiset eivät kuitenkaan pysty sitä hyödyntämään, koska he eivät tiedä, että tällaisia säädöksiä on tehty. Kiitos vielä kerran. Kuten tiedätte, Äänestys on 13. syyskuuta kello neljä iltapäivällä. Ja silloin katsomme myös tarkistuksia. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Herra Bushai. Tämä tulee olemaan tärkeää työtä, joka, ja tämä auttaa meitä puolustamaan tarkistuksiamme juurivaliokunnassa ja herra Hans-Peter Mayer on oikeusvaliokunnan jäsen ja se on oikein hyödyllistä. Kiitos. Siirrytäänpä eteenpäin tämän aamun viimeiseen kohtaan estyslistalla. Vielä tärkeä istunto, joka liittyy herra Juvanin mietintöön. Hän on esittelijänä. Tervetuloa. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö, joka liittyy mainonnan vaikutukseen kuluttajien käyttäytymiseen. Ja täällä on Eurooppa kollegista vierailijoita ja voin kertoa teille, että valiokunta aloitteiset mietinnöt ovat keino, jolla me alviimaamme tiettyjen aiheiden tärkeyttä ja me voimme niihin liittyen teettää myös tutkimuksia, niin kuin tälläkin kertaa tulette kuulemaan niitä. Tämä on väline, jota parlamenttimme voisi käyttää enemmän ja meidän valiokuntamme käyttää valtuuksia tehokkaasti. herra Jouvin, kehittelee mietintöön syksyn lähestyessä. Silloin on äänestys ja tällä kertaa me kuulemme kahdesta tutkimuksesta. Jäsenet ovat varmaan saaneet ne. Nämä on nyt julkaistu. Ja ne liittyvät mainotaan liittyvien säännösten täytäntöönpanoon liittyen vilpillisen kilpailuun liittyvään lainsäädäntöön ja sitten internetmainonta on toinen teema. Molemmat valikunnallemme tärkeitä, erityisesti koska me olemme lainsäädännöstä vastuussa liittyen vilpilliseen kilpailuun. Haluaisin vain tarkastaa, haluatteko te, herra Juvin, esitellä tutkimukset vai mennäänkö suoraan esitykseen, te puhutte jälkeenpäin. Tehdään näin. Käännyn sitten asiantuntijoiden puoleen. He istuvat tuolla vasemmalla puolella. Puheenjohtajasta katsoa. professori tohtori Susan Augenhofer Berliinistä. Toivotan teidät tervetulleeksi. Hän on tämän tutkimuksen vastuullinen tutkija. Ja sitten myös professori Jan Karbel, joka on informaatiolainsäädännön professori emeritus Amsterdamin yliopistosta, jota on tohtori Frank Adevelt, joka on Civic Consulting-yrityksen johtaja. Ja tämä on tämä sopimusosapuoli, joka on tutkimuksesta vastuussa. Te olette tehneet DG Sankolle ja Euroopan parlamentille tutkimuksia aikaisemminkin ja olette hyvin perillä tästä alueesta. Toivotan teidät kaikki kolme tervetulleeksi. Ja nyt meillä on äh, PowerPoint-esitys näkyvillä ja pyydämme Owe Hofferia esittelemään tulokset. Anna teille mielelläni puheenvuoro. Good morning, thank you for... Huomenta, kiitos kutsusta. Esitellään teille jotakin avainhavaintoja. Ensimmäinen paperi of implementation of the koskee sitä, miten äh, pannaan toimeen määräykset koskevat äh, lainsäädännöstä antavat niin tiedonantoa, kanharan johtoa ja se on myöskin harjoittavaa tiedonantamista internetissä. Ensinnäkin kysymys on haastatteluista, kyselylomakkeista lähetetty asianosaisille kuudessa jäsenvaltiossa. Rakenne esityksessä on seuraavanlainen. Lähtökohtana tulee olemaan UCPD, ja sitten kolme tärkeää kysymystä, jotka koskevat toimenpanon tilannetta, ohjelmia, jotka liittyvät soveltamiseen ja toimeenpanoon. Ja sitten on, on, mikä on itse hallitsevilla elimillä, määrävillä elimillä mainonnassa. Ja sitten tulemme keskittymään harhaanjohtavaan mietintöön mainotaan internetissä. The UCBT. UCPD tulemaan hyväksyttiin toukokuussa 2008, niin se piti panna toimeen. Voitaisiinko siirtyä seuraavaan? No niin. Niin. UCPD hyväksyttiin toukokuussa 2005 niin se piti panna toimeen kahden, jäsenvaltioissa kahden lainsäädännön muodossa 12. kesäkuuta 2007 mennessä. Tavoite se oli kuitenkin joissakin jäsenvaltioissa, mukaan Suomi, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta, on ollut viivästystä tämän direktiivin hyväksymisen toimenpanossa. Nyt tähän päivän mennessä kaikki jäsenvaltiot ovat panneet tämän direktiivin toimeen. Tavoitteena on täysin harmonisoida lainsäädäntö, joka koskee epäreiluja kaupallisia käytänteitä, jotka vahingoittavat kuluttajien e- taloudellisia etuja johtavat harhaanjohtavaan mainontaan, jotka voivat aiheuttaa epävarmuutta ja voivat luoda esteitä, jotka vaikuttavat yritysten ja kuluttajien tilanteeseen. Ja tämä määritelmä meidän mielestämme koskee Tämä koskee pelkästään epäreilua taloudellista toimintaa, joka vaikuttaa kuluttajien ettei etuihin, oikeudellisia määräyksiä, jotka liittyvät toimintoihin, mutta se ei käsittele kuitenkaan kaupallista toimintaa yrityksissä. D merkitsee täyttä harmonisointia. Tästä syystä jäsenvaltiot ovat sääntöjen mukaan, joita siinä on, tilanteessa, jossa voi olla tiukempaa lainsäädäntöä joka olisi hyödyllisempää kuluttajien kannalta, mutta direktiivillä kuitenkin on rajoitettu vaikutusala. Mainittujen rajoitusten lisäksi se vaikuttaa yksittäisiin toimiin. National rules and contract law to intellectual property rights. Koskee sopimusoikeutta ja tuotteiden tiettyjä piirteitä. UCPD koskee yhden suuren lausekkeen, kaksi pienempää lauseketta ja lyhyen liitteen, joka koskee harhaanjohtavaa toimintaa, joka kaikissa tapauksissa pidetään epäreiluina. Kaksi pienempää lauseketta kieltävät harhaanjohtavat kaupalliset toimenpanot ja aggressiiviset kaupallisen toimet, käytännöt. Ja tätä sovelletaan vain siinä tapauksessa, että kaupallinen käytäntö ja siirtyvät toimet ovat tarpeet liitteen yksi mukana. Kun UCPDtä pannaan toimeen, jäsenvaltiot joutuvat vastaamaan kahteen kysymykseen. Missä sitä pannaan toimeen ja miten sitä pannaan toimeen? Tekniset valinnat, joita jäsenvaltiot tekevät, ovat temaattisesti. Jotkin jäsenvaltiot ovat panneet jäsenvaltion toimeen olemassa olevissa määritelmissä, esimerkiksi lainsäädännössä, joka koskee epäreilua kilpailua, tai sitten kuluttajalainsäädännössä tai erillisissä lainsäädännössä koskeva sitä, jotka valtiot panneet sen toimeen hyväksymällä asetuksen, joka kattaa tämän UCPDn. UCPD siis koskee voidaan nähdä vain sellaisena, että se koskee kaupallisia käytänteitä. Monet jäsenvaltiot kuitenkin ovat katsoneet, että se voidaan panna toimeen mahdollisimman suppealla vaikutusalalla. Mutta jos soveltamislainsäädäntö koskee niin, että se voidaan nähdä vain osana kaupallisia käytäntöjä, esimerkiksi Ranskassa UCPD pantiin toimeen kuluttajan lainsäädännössä, mutta kuitenkin määräykset koskevat eh, epäreilua mainontaa ovat eh, osa eh, kaupallisia käytänteitä. Me tulemme siis ongelmiin, jotka liittyvät toimeenpanoon, mutta katsomme nyt ensin kuitenkin harhanjohtavaa mainostuntaa internetissä. Tällainen, tällaista käytäntöä UCPD koskee, koska artilassa kaksi todetaan, että katsota, että kaikki sellaiset toimet, jotka johtavat harhaanjohtavien esitykseen, kaupalliseen tiedottamiseen mukaan ottana mainontaan ja markkinointiin, jota kaupankäynti harjoittaa, jossa tarkoituksena on pyrkimys toimittaa tuote kuluttajalle. Harhaanjohtava mainonta, joten tästä syystä voi olla harhaanjohtavaa toimintaa artiklan 6 mukaisesti, harhaanjohtavaa poissijättöä artikla 7, tai myös niistä voidaan käsitellä yleisen lausekkeen puitteissa, joka UCPDssä on artikla 5 mukaisesti. Sen lisäksi 23 takaudellista käytännettä, että voidaan katsoa harhaan johtaviksi, jotka siitä ovat epäreiluja kaikissa olosuhteissa. UCPD kieltää sekä epätunnen mukaisen harhaanjohtavan mainonnan, koskee myöskin harhaanjohtavaa mainontaa internetissä, joka voi olla, tai sitten jotakin muun tapaista harhaanjohtavaa mainontaa. Internetissä on monia nopeasti muuttuvia markkinointitekniikoita, joihin usein sisältyy uuden tyyppisiä markkinatoimijoita. Vaadittaisiin lisäselvityksiä, jotta voitaisiin tutkia kaikki mahdollinen kehitys ja oikeudelliset seuraamukset, joita näillä on. Lopullista toden, tuomiota voidaan todeta siitä, onko UCPD todellakin riittävän kattava koskeakseen kaikkea tulevaa kehitystä, mutta kuitenkin tämän direktiivin yleiset lausekkeet näyttävät olevan hyvin hyödyllisiä tulevaisuutta. Ja on hyvä korostaa sitä, että joitakin edellytyksistä, joitakin edellytyksistä piirteistä huolimatta harhaanjohtava mainonta internetissä, sen täytyy, sen täytyy koskea samojen oikeudellisten määräysten kuin muutakin mainontaa. Ja mainonta, jossa todetaan, että kaikki tuotteet ovat turvallisia, on harhaanjohtavaa esimerkiksi kylpyhuoneissa koska tämä ei koske kaikkia tuotteita. Riippumatta siitä, ovatko, onko asia esitetty sanomalehdissä, internetissä vai televisiossa. Nyt puhun lyhyesti kolmesta kategoriasta, jotka liittyvät harhaanjohtavaan käytäntöön internetissä. Ne virastot, toimivat virastot, niiden kanssa käydyissä haastatteluissa asiasta on keskusteltu ja on todettu, että on olemassa jatkuvaa piilomainontaa internetissä, joka ei paljasta kuluttajille tämän asian kaupallista luonnetta. Puhutaan tuotekuvauksista, joka koskevat tiettyjä tuotteita, jossa kehutaan tuotteita esimerkiksi YouTuben kautta, ja näyttää siltä, että tämä tehdään ikään kuin henkilö, jotka tekevät tämän, olisivat oikeita kuluttajia. Mutta haasteluissa myöskin todettiin, että näihin asioihin oli pysty vielä puuttumaan. Näyttää siltä, että tämän tyyppinen piilomainonta on hyvin vaikea havaita, vaikka esimerkiksi tuoteselostus, tuotekuvaus näyttäisi epäilyttävältä, olisi vaikea todeta, että tällainen ku- kuvaus tai raportti on yritysten maksama. Alankomaiden kuluttajaviranomaiset puuttuvat kallisiin valokuvaussessioihin. Nuoriin ihmisiin otettiin yhteyttä, heitä kutsuttiin näihin valokuvaustilanteisiin ja heille annettiin sellainen vaikutelma, että heidät kutsuttiin sitten heidän henkilökohtainen ulkonäkönsä oli syyti, heidän tämä saattaisi johtaa tulevaisuuteen mallina. Ja viime kädessä kuitenkin he joutuvat sitten maksamaan näistä valokuvista. Toinen tällainen ilmiö internetissä on ollut se, että harjoittaa mainontaa laatu merkinnöillä. Ensimmäinen ryhmä tätä, näistä koskee tapauksia, joissa tällainen laatumerkintä, jota käytetään, vaikka yrityksellä on oikeutta käyttää tätä laatumerkintää. Esimerkiksi hotelli väittää, että olevansa viiden tähden hotelli, mutta todellisuudessa se on vain neljän tähden hotelli. Toinen ryhmä koski sellaisia tapauksia, joissa yritykset ovat käyttäneet koetuloksia, jotka ovat olleet vanhentuneita siinä mielessä, kun sitä on käytetty mainos, vaikka on tehty lisää tutkimuksia samana aikana ja kokeita, jotka ovat ottaneet toisenlaisiin tuloksiin. Kolmas ryhmä koski tapauksia, joissa yritykset käyttivät merkintöjä, jotka johtivat siihen sellaisen vaikutelman, että ne täyttivät erityisiä laatuvaatimuksia ja tästä syystä voisivat käyttää tiettyjä laatumerkintöjä. Samaan aikaan kuitenkin on niin, että, että tämä laatumerkintä ei edes tiettyjen laativaatimusten täyttämistä, vaan pelkästään oikeudellisten määräysten täyttämistä. Esimerkkinä tällaisesta mainonnasta voitaisiin katsoa tällaiset itse luodut merkinnät, joissa todettiin, että on tehty tietty selvitys tietyissä olosuhteissa, mutta esimerkiksi se taso, joka on tarjolla palveluissa, ei kuitenkaan vastaa väitteitä. Näyttäisi siltä, että suurin osa tapauksista, jotka koskevat harhaanjohtavaa mainontaa internetissä, edelleenkin liittyy harhaanjohtavaan hintatietoon. Ja tässä on kolmen tyyppistä harhatietoa e, hinnoituksesta, hinnoitelusta internetissä. Ensimmäinen koskee sellaisia tapauksia, joissa hinta, joka on ilmoitettu, on harhaanjohtava, koska se ei osata kokonaissummaa, joka pitää joka kuluttajan pitää maksaa. Kuluttaja saa selville lisämaksuista maksuja vasta painettua nappia. Tällainen käytäntö, siitä on ilmoitettu ennen kaikkea lentoyhtiöiden ja puhelinyhtiöiden sopimusten yhteydessä, jossa mainotetaan palvelua, joka on hinta, joka on tiettynä aikoina, mutta vain tiettyihin elementteihin, jotka liittyvät hintaan myöskin sellaisia palveluita, joita mainostetaan ilmaisena, ja viranomaiset ovat raportoineet lukuisista tapauksista, joissa kaikissa on enemmän tai vähemmän sama tausta. Jonkin tyyppinen palvelu, esimerkiksi musiikin eh, imurointi, niitä ilmeisesti ilmoitetaan netissä ja todetaan, että se, mainitaan, että se olisi maksutonta. Kuitenkin kuluttaja joutuu täyttämään jonkin, antamaan jonkinlaisia henkilökohtaisia tietoja voidakseen saada tämän palvelun. Ja vasta vahvistettuaan, että on saanut tämän palvelun, kuluttaja saa tiedon siitä, että nyt on kysymys sopimuksesta, josta täytyy mm, maksaa. Useimmat tapauksessa ilmoitus siitä, että kysymys sopimuksesta annetaan kuluttajalle vasta siinä vaiheessa, kun kuluttaja on antanut henkilökohtaiset tietonsa. Tämän lisäksi tiedot, joita annetaan, vain pienessä muodossa, pienellä kirjoitettuna. Kuluttaja voi, hänen, jos hänen täytä velvoitteita, niin no, ne ottaa yhteyttä. Sanotaan, että yritykset käyttävät tällaista menetelmää, käyttävät hyvin aggressiivista politiikkaa maksujen perimisessä. Ja sitten niminen ryhmä, siihen kuuluvat hintavertailut. Hintavertailusivut voivat sisältää harhaanjohtavaa tietoa. Esimerkiksi mainostettu lento ei ole koskaan saatavilla ilmoitetussa hinnassa. Ja tällaisen sivun omistajalla voi myöskin olla, sen taustalla voi olla yrityksiä, jotka maksavat asioista, mutta toiseksi hintavertailu, jossa on kilpailu ja niitä nähtävissä, siihen täytyy olla nähtävissä myöskin todisteet ja muut, jotka ovat tärkeitä kuluttajan kannalta. Yksi, yksi, yksi sopimusten osalta, niin mutta sitä, mikä on minimiaika, joka sopimuksen täytyy, joksi sopimus täytyy solmia – Now, let's turn to the problems and... Ja nyt sitten, mitä sitten tulee UCPDn toimenpanon vaikutuksista. Haasteltujen asianosaisten nyt mm, saatuissa tiedoissa ilmeni tiettyjä ongelmia, epävarmuutta, joka liittyy ennen kaikkea, tämä vuosien jotka liittyy hyvin epämääräisiin lausekkeisiin, jotka liittyvät siitä, miten sovelletaan tätä UCPDtä. Jotkin asianosaiset sanovat, että ei ole kovinkaan menestyksekästä sen tuenpano, koska siihen sisältyy määritelmiä, jotka täytyy, jotka täytyy tulkita ja näyttää siltä, että olemassa ongelmia myös siinä, että voitaisiin osoittaa liitteeseen yksi liittyvät vaatimukset, jotka liittyvät näihin kaupallisiin käytänteihin, myöskin harjoittavan mainon osalta artiklat 7 direktiivissä voisivat aiheuttaa epävarmuutta. UCPDn toimeenpanoon liittyy myöskin hyvään makuun liittyviä kysymyksiä, vaikka direktiivissä ei näitä kysymyksiä ole katettu. Mitkä käytännöt ovat sellaisia, joita katsotaan aggressiivisina. Siihen voi vaikuttaa myöskin soveliaisuuden ja hyvän maun äh, määräykset, jotka vaihtelevat jäsenvaltioita. Lisäksi myöskin kansalliset äh, toimistumet voivat tulkita näitä kysymyksiä eri tavoin. Euroopan komission osalta on joitakin julkaistua ohjeistoa, jossa on pyritty antamaan apua kuluttajille ja yrityksille – Kansalliset suuntaviivat voisivat olla hyödyllisiä, jotta saataisiin aikaan yhtenäinen direktiivin toimeenpano jäsenvaltioittain, mutta ne eivät kuitenkaan johda siihen, että toimeenpano olisi yhtenäistä koko Euroopan alueella. Tarvittaisiin tietokantaa, jos olisi päätöksiä kansallisista tuomioistuimista ja saatettaisiin nämä englannin kielellä kaikkien käyttöön, mikä voisi edistää direktiivin yhtenäistä soveltamista Euroopan unionin alueella. Tällaista tietokantaa kootaan komissiossa ja se on käytössä lokakuusta 2010 lähtien. Direktiivin tulkinnan kysymyksiä pyritään myöskin käsittelemään komissiossa ainakin pohditaan tällä hetkellä, mutta ensin täytyy kuitenkin Euroopan yhteisön tuomioistuimen tehdä asiasta erinäisiä päätöksiä. Lauskee, jos vaaditaan jäsenvaltioita soveltamaan kansallinen lainsäädäntö direktiivin mukaiseksi ja välttämään erottelua standardeista. Toimenpanoprosessi tästä syystä vaatii direktiivin toimeenpanoa, mutta sen lisäksi myöskin olemassa olevien kansallisten lakien muuttamista, jos ne ovat ristiriidassa direktiivin kanssa. jäsenvaltioiden tullaan tutkimaan se, ovatko kaikki jäsenvaltiot tekemään, tehneet todellakin näin tällä hetkellä. Euroopan yhteisön työmaistuin on käsittelemässä kahta tapausta, jotka liittyvät siihen, että jäsenvaltiot eivät ole pystyneet sopeuttamaan kansallista lainsäädäntöä direktiivin mukaisesti. Näissä menettelyissä eh, tuomioistuimen osalta joutuu päättämään sen, onko niin, että jäsenvaltiot kiertävät yhdistämästä tarjouksia, että nämä olisivat direktiivin vastaisia. Tuomioistuin katsoo, että tämän tyyppiset kielot olisivat direktiivin rikkomuksia ja, ja pelkästään liitteessä yksi mainitut kaupalliset käytänteet ovat sellaisia, että ne ovat kiellettyjä kaikissa yhteyksissä. Kaikki muut kaupalliset käytännöt ovat epäreiluja, jos niihin voidaan soveltaa yleisiä lausekkeita, jotka ovat direktiivissä se valtio on tällaisia määräyksiä tai muita määräyksiä kansalainsäädännössä, jotka välttämättä eivät ole tämän direktiivin mukaisia, lähtee liikkeelle siitä, että siinä puhutaan täyden harmonisoinnin standardeista. Mainitut kes- vielä loppuun saattamattomat käsittelyt merkit viittavat niihin ongelmiin, joita saattaa liittyä direktiivin toimeenpanoon jäsenvaltioissa – se, että kielletään äh, lisää bonuksia, jotka liittyvät äh, miksi sanomalehti ne ovat asioita, jotka ovat edelleen pohdittavana. En, Itävallan hallitus on tätä ennen väittänyt, että Itävallan mm, käytännön tapana pelkästään, tavoitteena pelkästään suojella äh, kuluttajia, vaan myöskin suojella pieniä kulut, kilpailijoita ja yrityksiä ja myöskin huolehtia siitä, että lehdistössä säilyy monimuotoisuus. Se, että kuitenkin suojellaan kuluttajia epäreiluilta kaupallisilta käytänteiltä, voi myös merkitä yritysten suojelua, jotka toimivat asianmukaisesti. Jos pitää asian harmonisoituun standardiin, se ei merkitse sitä, että jäsenvaltioilla olisi olla tiukempia sääntöjä, joten luultavasti tuomioistuin tulee katsomaan, että itävaltalainen lainsäädäntö, joka koskee epäreilua kilpailua, on ristiriidassa direktiivien kanssa. Tästä todellakin kuitenkin Itävallan lainsäätäjä joutuisi kieltämään yhdistetyt eh, direktiivit. Joten tästä syystä joka tapauksessa jäsenvaltiot voivat itse katsoa, miten näitä eri suhteita voidaan lainsäädännössä käsitellä. Tämä merkitsee täysin harmonisotidirektiivejä, jotka liittyvät tietytyyppisiin suhteisiin. Kuten todettiin aikaisemmin artikla 3, sen alakohta 5, 2, siinä todetaan, että tämä täytyy kiinnittää huomiota sopimusoikeuteen. Samalla kuitenkin todetaan, että tämä on soveltavissa ennen kaupallista transaktiota sen aikana ja sen jälkeenkin. Ja kuitenkin on sanottu, että tämä direktiivi kokonaisuudessaan tulee vaikuttamaan kansainväliseen sopimusoikeuteen ennen kaikkea ajatellen tietoaineen sopimuksen solmimista. Artikla 7 direktiivissä, joka kieltää harhaanjohtavat poistjätöt ja tätä kautta myöskin epäsuorasti puuttuu velvollisuuksiin tavallaan, puuttuu myöskin moniin sopimusoikeuden määräyksiin. Artikla 7 direktiivissä on jo vahvinnut yhteisiä viitepuitteita, joka koskee tiedottamisvelvollisuutta etyjen puitteissa ja joka myöskin velvoittaa etsimään ratkaisuja. Nyt sitten tämän direktiivin toimeenpano. Artikla 11 jättää paljon jäsenvaltioiden päätettäväksi. Tällaiset järjestelmätyön kautta pyritään takaamaan tämä toimeenpano, että vielä paljon toimeen, toivomisen varaa, jos pyritään yhdistämään sekä siviloikeuden että muita järjestelyjä. Ja jäsenvaltiot, jotka luottavat siviilioikeuden pohjalta tapahtuviin rangaistuksiin, kysymys siitä, joka koskee kuluttajien ja kilpailijoiden toimien annetaan erilaisia vastauksia. Artikla 11 pohjalta direktiivissä jäsenvaltiot voivat valita sen, haluatko ne, että yksittäiset kuluttajat ja kilpailijat saavat oikeuden puuttua asiaan, mutta kuitenkaan heillä ei ole velvollisuutta siihen. Artikla 74 lakiin, joka koskee Irlannin kuluttajalainsäädäntöä. Sen mukaan direktiivin toimeenpano merkitsee sitä, että jokaisella kuluttajalla on oikeus puuttua asiaan myöskin Puolassa laki antaa yksittäisille kuluttajille oikeuden mennä siviilioikeuksiin. Tämä, mikä merkitsee eroja jäsenvaltioiden kesken, saattaa merkitä ongelmaa räätyville toimille ja kuluttajat ja kilpailijat eivät tiedä, mm, onko kenen suuntaan heillä on oikeus puuttua asiaa tämän soveltavan lainsäädännön pohjalta – kuitenkin tärkeää saada aikaan perustaa yhteistyölle virastojen kesken, jotka valvovat direktiivin toimeenpanoja. Kokonaisuudessaan direktiivi on tietysti johtanut tehokkuuteen, mutta siinä on tiettyjä puutteita. Jotkin yksittäiset asianosaiset edelleenkin ovat sitä mieltä, että rajat ylittävät kistakysymykset ovat vaikeita kielisyistä ja myöskin siksi, että on vaikea paikallistaa se yritys, joka rikkoo direktiiviä erityinen ongelma, joka liittyy harhaanjohtavaan mainontaan internetissä, näyttäisivät olevan ne tarjoajat, jotka palvelu, markkinoivat ilmaisia palveluita, jotka eivät olekaan ilmaisia. Monet näistä tapauksista on erityisesti ilmoitettu Saksan kuluttajajärjestölle. Tällä järjestöllä on oikeus viedä asiaa eteenpäin, mutta Käytännössä rangaistukset, jotka syntyvät, ovat liittyvän tehokkaita, joten on helppoa siitä sulkea yksi internetsivu ja avata uusi. Ja tässä myöskään ei ole riittävää suojaa tällaisten kaup- kaupankävijöiden uhreille. Saksan lainsäädäntö, joka koskee epäreilua kilpailua, teoriassa voisi olla hyödyllinen, mutta tiettyjen määräyksien vuikse, vuoksi, vaatimusten vuoksi sitä ei voida pitää kuitenkaan menestyksekkäänä. Joten tällaisia äh, ka- petollisia kaupankävijöitä vastaan käytävä toiminta vaatisi muun tyyppisiä toimia. Sitten tämä säätely. Artiklan 10 mukaan säätelyn ja lain toimeenpanon yhteistyö on rinnakkain oleva järjestelmä. Artikla 10, sen alakohta 1 direktiivissä toteaa, että jäsenvaltiot voivat sallita, sallia itsesäätelyn kaupallisten käytäntöjen osalta. Siinä direktiivissä viitataan käytännössääntöihin lukuissa yhteyksissä ja kielletään harhaanjohtavat viittaukset tällaiseen käytännössääntöihin. Kuitenkin artiklan 10 mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuutinen turvata direktiivin toteuttaminen. Itsesäätelyjärjestelmät tästä syystä eivät voi korvata lain toimeenpanoa. On olemassa kansallisia mainontaa koskevia itsesääntelyviranomaelimiä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, samoin myöskin on olemassa Euroopan kattojärjestö, joka koskee näitä itsesääteleviä elimiä. Kansallisen lainsäädännön mainontaa koskevan itsesäätelyelimen merkitys vaihtelee jäsenvaltioittain. Ajatellen harhaanjohtavaa mainontaa internetissä, voidaan todeta, että kaikki itsesäätelymainonta erimet eivät kuitenkaan, niissä ei kuitenkaan epäreiluihin kaupallisiin käytänteisiin. Joten tällainen itsesäätelevä mainonnan alan elin koskee käsittele pelkästään sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät hyvään makuun ja sen noudattamiseen, mutta se ei kuitenkaan kata harhaanjohtavaa mainontaa huolimatta siitä, että itsesääntely määrässä mukaan mainonnan tulisi olla totuudenmukaista myöskin Saksassa tämä eli missä se käsittelee pääasiassa hyvään makuun ja soveliaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Irlannissa päinvastoin toiminta on laajempi pohjasta, joka kos- se koskee myöskin harhaanjohtavaa mainontaa, mutta on olemassa muita rajoituksia, jotka täytyy ottaa myös huomioon. Iso-Britanniassa itsesäätelymääräykset eivät kata mainoksia, jotka yritykset tekevät kotisivuillaan. Näyttää siltä, että itsesäätelyllä voi olla suurta merkitystä torjuttaessa harhaanjohtavaa mainontaa internetissä on jo tartuttu jonkin erityisiin aloitteisiin. 2008 Euroopan mainostandardien liitto julkaisi parhaat käynnit, jotka liittyvät markkinointiin, ja siinä sanottiin, että siinä alettiin ohjeita kansallisille itsemäärä, itsehallintoelimille määritellen sitä, mitä on huono markki nointi tiedottaminen ja mitkä toimet tällaisesta tiedottamisessa liittyvät itsesäätelyn piiriin. Tällaiset itsesäätelyelimet, kansalliset lainsäädännön toimeenpanoelimet, niiden välillä on voitu harjoittaa yhteistyötä. Tällaiset itsesäätelymet voisivat kestää helpompia tapauksia, jolloin kansalliset viranomaiset säästäisivät aikaa ja kustannuksia. Tällainen kaksittaisjärjestelmä vaati sitä, että olisi lausekkeita, joissa katsotaan sääntöjä, jotka sisältävät direktiiviset määräykset, jotka liittyvät mainontaan, jolloin kuluttajat ja kilpailijat tulisivat tietoiseksi harhaanjohtavasta mainonnasta ja voisivat ensi vaiheessa kääntyä itsesäätelyelimen puoleen. Olisi ratkaisevan tärkeää, että kuluttajat voisivat tehdä valituksia maksutta ja voisivat valita myöskin pysyä nimettöminä. Sitten tämä itsesäätelyelin voisi aloittaa toiminnan asiassa. On tärkeää kuitenkin, että itsesäätelyelin harjoittaa riippumatonta työtä ja sen, niin, sen toimintaan ei voi vaikuttaa yhteisön jäsenet ja, ja rangaistusjärjestelmä, joka itsesäätelyelimellä on, ei johda siihen, että yritys suostuu ratkaisemaan tilanteen. Silloin asia voidaan siitä kansalliselle lainsäädännön toimenpanoelimelle ja kun on olemassa eurooppalainen kattojärjestö, itse säätelyelimet voisivat myöskin, näyttäisi myöskin olevan kykeneviä käsittelemään harhaanjohta, rajat ylittäviä tapauksia, jotka liittyvät harhaanjohtavaan mainontaan, niin itse jossakin tapauksissa tällainen järjestelmä näyttäisi olevan toiminnassa, mutta se ei kuitenkaan koske kaikkia kaupan käytänteitä, joita direktiivi koskee, ennen kaikkea harhaanjohtavaa mainontaa. Kysymys enemminkin siitä, että ole mitään muulle sopimusta asiasta, mutta olisi kuitenkin hyvin tärkeää, että ähm, asiat voitaisiin tuoda näiden viranomaisten käsiteltäväksi mitään tapauksia ei muutenkin käsitellä silloin, kun puhutaan äh, tällaisista ähm, kaupunkikävijöistä, jotka eivät halua harjoittaa minkälaista yhteistyötä silloin, kun kysymys on näistä itsesäätelevistä elimistä. Tarvitaan tiukempia rangaistuksia, joita, kuin joita tällä hetkellä on olemassa itsesäätelemillä tarvittaisiin. Itsesäätelysäädöksillä voitaisiin saada aikaan myöskin yhtenäinen lähestymistapa epäreilun kaupallisiin toimiin, koska voitaisiin soveltaa direktiivin periaatteita myöskin B2B-suhteissa tällaisten sääntöjen kautta. Matkun mainonnan itsesäätelyelimet voisivat sen lisäksi estää harjoittavaa mainontaa edistämällä sitä, että noudatetaan sääntöjä ja julkaisemalla suuntaviivoja. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Well, thank you very much indeed, uh, Professor, for a very uh, extremely comprehensive and I think very... Kiitos äärimmäisen täsmällisestä ja varmasti ajatuksia herättävästä raportista. Konteksti on hyvä, ei ainoastaan Jovanin mietinnön suhteen, vaan myöskin kuluttajaoikeuksia koskevan direktiivin yhteydessä. Mehän kamppailemme juuri harmonisointiin liittyvien kysymysten parissa ja tartuitte muutamia niistä. Tämä koskee myös sovellusalaa ja sitten nämä business to business ja business to consumer kysymyksiä. Ja, ja Itävallassa näyttää olevan tiukemmat vaatimukset yritysten väliseen mainontaan kuin mitä kuluttajamainontaan. Se varmasti herättää ajatuksia ja kaikki tämä kiitos Rajavainen työn. Meillä on varmasti nyt aikaa kuulla valiokuntaa ja kommentteja. Haluatko kolleganne kommentoida nyt vai haluatteko te lisätä jotain? Hyvä. Estetään kysymyksiä, saatte sitten vastata tilanteen mukaan. Nyt antaisin kenties esittelijälle mahdollisuuden esittää omia kommenttejaan. Hän on perehtynyt tähän puolestamme, mutta hänellä saattaa olla muitakin kysymyksiä. Jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja, tehkääpä niin. Mutta ensiksi herra Jouvin, sitten herra Röyle, varjoesittelijänä, Styler – Haluatko joku muu vielä puheenvuoro? Ensin herra Juvea. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi halusin kiinnittää briefauksen tekijöitä työnsä laadusta. Koska kyseessä on monimutkainen aihe, niin sallin, että keskityn kolmeen kysymykseen jatkantaisille. Ensimmäinen kysymys liittyy itsesäätelyyn. Meillä on sanottu, että ää, ää, itsesäätely toimii hyvin kaikissa maissa, mutta meillä on tietoja, voi olla, että olen väärässä, halusin kuulla teiltäkin, mutta tietojeni mukaan joissakin jäsenvaltioissa ei ole vielä itsesäätelyelimiä Kypros, Malta, Viro, Liettua, Tanskassa ollaan vasta luomassa tällaista organismia. Haluaisinkin tietää, minkälainen tilanne on. Onko kaikilla itsesäätely? säätely? järjestelmä. Sitten meillä on kaksi kysymystä. Ensinnäkin nämä suhteet, jotka eivät koske yritysten ja kuluttajien suhteita, vaan kuluttajien ja kuluttajien suhteet. Siitusi. Mistä on kysymys? No mehän näemme internetissä yhä enemmän keskusteluja kaikenlaisista aiheista, ja yritykset ovat erittäin alttiita huhuille. Jolla on pari vuotta vanhaa esimerkki, joka on kuulossa, tämä Perrier, yritys, joka tekee kivenäisvettä, ja sen on pitänyt vetää kaupasta satoja tuhansia pulloja. Ja sen osake upposi pörssissä, koska huhun mukaan – koska se maistoisi muka bensalle, hiilivedylle. Ja tämä oli erittäin haitallista yritykselle. Ja tämä piir- tähän ilmainonta-kysymykseen liittyy myöskin kysymys mainonnan uudesta määrittelystä. Jos minä mennään ravintolaan, se on hirveä, tässä on tosi huonosti, ja pidän huolen, että kaveritkin kirjoittavat kielteisen arvostelun, sehän tästä vastamainontaa, mutta tällä hetkellä sitä ei määritellä mainonnaksi. Mutta tämä on myöskin keino ää, äh, haitata vapaata kilpailua. Haluaisin kuulla mielipiteenne. Sitten epäreilu kilpailudirektiivin liittyen yksi puoli, joka ei näytä toimivan, on se, että minä teen vallituksen ää, jotain tuottajaa yritystä vastaan, joka on toisessa valtiossa, koska ensin asiakas tällä minun kotivaltiossa ja sitten juttu siirretään viranomaiselle toisessa sen valtiossa, jossa asuu henkilö, joka meillä tuotteen myynyt. Tiedetään, että tämä ei hyvin toimi. On olemassa hallinnollisen yhteistyön säännöksiä, 2004-2006 direktiivi, mutta ihan selvästi sisämarkkinat eivät ole vielä viety loppuun, mitä tulee kuluttajan suojaan täysimittaisesti. Eli tämän, tähänkin kysymykseen haluaisin vastauksen. Okay, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Rava Ryyle, Rava Turunen ja Styler. Um, and, Mrs. Kretzer-Biltsen as well. Yeah, thank you for the presentation. Kiitoksia tästä esitelmästä. En ole vielä lukenut tätä, mutta tämä oli minusta erittäin hyödyllinen, kun puhumme myös kuluttajan suoja ja kuluttajan oikeudet asiasta ja direktiivistä. Mutta yksi kysymys. Sivulla 13 puhutaan täysharmonoinnista – olen kuullut, että musta lista on aiheuttanut tiettyjä ongelmia. En tiedä, onko teillä esimerkkejä, mutta minulla on ainakin yksi omasta maastani. Meillä on ollut muutama vuosi tarjouskuponkikielto. Kaikki poliittiset puolueet ovat olleet tällä kannalla – Aiheesta ei ole kiistelty Tanskassa, mutta e, mustan listan vuoksi emme saa pitää enää tätä kieltoa voimassa. Voisitteko te kommentoida tätä? En tiedä, oletteko tarkastelleet kansainvälisiä esimerkkejä, mutta jos voisitte esittää muutaman huomion, se voisi olla mielenkiintoista. Kiitos. Paljon kiitoksia, Rava Turunen. Styler. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esityksestänne. Kastaa, kuinka paljon jäsenvaltiot poikkeavat toisistaan. Skottien että jos he eivät saisi näitä alennuskupuja, he raivostuisivat. Rohkeapa täytyisi olla skottipolitiikka, joka sanoisi, että lehdissä ei ole alennuskuponkeja, mutta halusinpä tarttua tähän business to business puoleen. Me olemme saaneet paljon valituksia näistä kaupunkioppaasta, jos B2B olisi mukana tässä olisiko näitä kaupunkio- yritykselle myytäviä kaupunkioppaiden tapaus mukana. Ja tämä kuluttajilta kuluttajille kysymys on myös kiinnostavaa. Sitä nähdään yhä enemmän. eBaylläkin näkyy. Jos jotkut ihmiset jäävätkin, jotkut ihmiset tai joutuvat ongelmiin, he ostavat tätä, joka ei ollut ihan mitä piti. Kiitos esityksestä. Siinä on paljon mietittävää. Uh, thank you very much, Mr. Stylo. If I... Kiitoksia, Alas Tyler. The discussion on the unfair commercial practice. se muistan keskustelu, joka koski virpillistä äh, kaupankäytökeinoja. Me, me emme halunneet liian monimutkaista lainsäädäntöä ja vähän ironista, että äh, Itävallan viranomaiset tekevät jotain tällaista. Eh, Yritykset kuitenkin tarvitsevat suojaa niin innokkaalta lainsäädäntöä, Korasta Bilt ja sitten Schwab ja sitten asiantuntijat. I'm sure all of you who have small children have Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että eh, lapsellisilla jäsenillä on kokemusta eh, supermarkettien eh, käytännöistä, vaikka lisätään leluja pakkauksiin, ja niin edelleen. Tämä aiheuttaa kyllä varsinaisia kiistoja perheissä. Minä olen joutunut monesti ostamaan tuotteita, jotta ei tarvitse tapella lasten kanssa. Filip on tehnyt hyvää työtä, mutta todellakin tässä täytyy ottaa huomioon havoittoisimmat kuluttajat eli lapset. Ja haluaisin kuulla myös asiantuntijoiden kannan tähän. Kiitoksia. Schwab. Ja, also ich finde die Studien auch aus... Niin, minustakin nämä selvitykset ovat erittäin mielenkiintoisia, mutta on se lisäkysymys, joka koskee toimeenpanoa. Perusongelmahan tässä vähimmäisharmonisoinnissa on se, että jäsenvaltiot voivat panna asioita eri tavoin toimeen, ja tämä tulos sinänsä ei siis yllätä. Ja kysymys, joka kuitenkin miksi Iso-Britannian yhteydessä, joka on pannut tämän toimeen asetuksena, ja Saksa ja Itävalta, jotka ovat panneet tämän toimeen kansallisen oikeussuojalainsäädännön puitteissa. Kuluttajan kannalta saksalainen se on toimeenpanon ongelma. Kuluttajan kannalta ei ole täysin selvä, miksi teidän kannaltanne Iso-Britanniassa toimeenpano on tehokkaampaa. Uh, good. Any other, um, any other members want? Haluatko kukaan muu puhua ensimmäisellä kierroksella. Traskowski. Just one very brief question on, on this confusion between... Kiitoksia. Tässä on ilmeisesti mm, epäselvyyttä kaupankävijöistä, yrityksistä. Sitten on kaikenlaisia huutokauppoja. Tämä voi olla harhaanjohtavaa kuluttajien kannalta. Mikäli eh, esimerkiksi yritys tekeytyy Eh, ainoastaan eh, käytettyjä tavaroita kauppaavaksi myyjäksi. Mikä on teidän kantanne tästä? Erityisesti eh, internetissä tällaisten yksityisten myyjien ja yritysten välinen ero on monesti kyllä hyvin hämärä. Before I invite... Ennen kuin pyydän asiantuntijoita puhumaan, haluaisin toivottaa tervetulleeksi pari ihmistä. Monti komissiosta, joka on valiokuntamme jäsenille tuttuja liittyen hänen työhönsä Filippiinissä kauppakeinoja koskevan direktiiviin. Ehkä voisimme saada häntä kommentteja keskustelun päätteeksi. Ja tervetulleeksi toivottavasti myöskin UMPn delegaatio ja Ranskan kuntia mukaan lukien kenties tämän direktiivin täytäntöönpanijoita, jotka ovat täällä kuuntelemassa Juvanin esitystä. Olette tervetulleita valiokuntaan. Nyt mielelläni annan puheenvuoron asiantuntijatiimille. Kuka haluaa puhua ensin? Professori Augenhoffa kenties ensin ja sitten kollegat. Thanks for all your questions. Maybe just... Kiitos kaikista kysymyksistä. Haluaisin selventää yhden asian. Kysymys on siis täysharmonista eikä minimi yhdenmukaistamisesta. En sanonut, että Ison-Britannian transplantti olisi sen parempaa kuin esimerkiksi Saksassa, mutta tässä on vain eroja havaittavissa. Eli kysymys on siitä, tehdäänkö uusi säädös vai toteutetaanko direktiivi muuttamalla olemassa olevaa lainsäädäntöä, mutta ei voida sanoa, että jokin tällainen tekninen valinta olisi muita parempi. Sitten ensimmäiseen kysymykseen, joka koski itsesääntelyä. Eurooppalaisen eh, kattojärjestön mukaan eh, itsesääntelyelin on olemassa kaikissa Eh, Euroopan maissa, mutta en ole tarkistanut tätä kaikkien jäsenvaltioiden kohdalta. E, joten en tiedä, kuinka tämä toimii esimerkiksi Maltalla tai Virossa tai Tanskassa. Mikäli kuluttajalainsäädäntö on jo kehittynyttä jossain maassa, niin sen vähemmän tila on sitten itsesääntelyelimen toiminnalle. Esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa on paljon lainsäädäntöä ollut jo pitkän aikaa ja sen vuoksi siellä ei ole tällaisilla elimillä yhtä paljon merkitystä kuin joissa muissa maissa. Begrijp dat ik ook Nederlands kan spreken. Ja. Ymmärtääkseni vain varmaan puhua hollantia. Kiitoksia. Minä haluaisin mielelläni vastata toiseen kysymykseen jonka Rujuhan esitti. Tämä liittyy toisin sanoen tähän Perrier-tapaukseen. Onko hyödyllistä puuttua tällaisiin kysymyksiin vilpillisen kaupankäyntikeinä koskevan direktiivin yhteydessä? Artiklan suojeleeko tuomioistuin kuluttajia artiklan 10 mukaisesti Euroopan ihmisoikeus Soruskirjassa se on tehnyt päätöksen, joka liittyy negatiivisiin kommentteihin, jotka tästä tästä yrityksestä. Luulen, että tämä olisi paras konteksti tätä vaikeaa kysymystä ajatella. Eli tuomioistuimen päätös luo jo puitteet kysymyksen käsittelyyn. Joten tällaiset äh, haitalliset kommentit, joita yksilöt esittävät. Sitä ei mikään meille, meidän käytämämme materiaali kata mainita, koska se direktiivissä, direktiivisessä esimerkiksi sitä ei ole. Joten suosittelisin, että tätä asiaa käsitellään ilmaisuvapauden kontekstissa pikemminkin vilpisen kaupallisiin käytänteisiin liittyen. come back to the third question on the... Sitten kolmas kysymys. Mm-hmm. No niin. Eli 2004-2006 aikavälillä kuluttajavirastojen yhteistyö Tämä yhteistyö ei luo oikeuksia yksittäisille kuluttajille, vaan kysymys on todellakin vain virastojen yhteistyöstä. Ja Euroopan komission tutkimuksen mukaan yhteistyö sujuu, mutta tiettyjä viipeitä on. Ja rajat ylittävä toimenpano ei aina ole aivan kitkatonta, joten tässä on parannettavaa. Tämä ei itse asiassa eh, ajoitu tämän direktiivin voimassaoloaikaan. Täällä on keskusteltu myös eh, matkustajan oikeudesta ja eh, toimeenpanon merkityksestä, ja näin on myöskin tämän direktiivin kohdalla. Eli jos toimeenpano, täytäntöönpano ei ole tarpeeksi tehokasta, niin silloin säädöksistä ei ole paljon hyötyä. Ja sitten tämä liite 1 ja huomio mustan listan mm, puutteista toiminnasta. On todellakin selvää, että myös kansallisten tuomioistuimien täytyy ottaa kantaa siihen, onko jokin käytänne epäreilu. Mutta liitteessä yksi on esimerkiksi kohta 28. Tämä liittyy myös lastensuojeluun. Siinä sanotaan, että lasten ei tulisi olla mainonnan kohderyhmä niin, että vanhemmat sitten ostaisivat tuotteen. Mutta tässä ei kuitenkaan ole määritelty, millaista tällainen mainonta olisi tarkkaan ottaen, ja tämä jää jäsenvaltioiden päätettäväksi mikä on ikäraja ja niin edelleen. Joten musta lista ei ole osoittautunut yhtä menestykselliseksi kuin mitä odotettiin. Täysharmonista. Tämä liittyy tähän kysymykseen Tanskan kupongeista. Tästä on jo muutama ennakkopäätös Ja tämä osoittaa, että, että täysharmointi menee pit, pitemmälle eh, suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön kuin jäsenvaltiot alun perin odottivat. Ja sen vuoksi eh, vaikuttaa siltä, että tulee lisääkin ennakkopäätöksiä, jotka velvoittavat eh, jäsenvaltiot toimiin, jotta direktiivi tulee täytettyä. Ja sitten eh, City Guide-asiasta kollegani. Ja nämä kysymykset liittyen näihin kaupunkioppaisiin. Taisi olla pari vuotta sitten, kun me teemme, teemme raportin asiasta ja muistuttaisin teitä siitä, että vilpillistä mainita, koska se direktiivistä voidaan ottaa se, mikä on olemassa jo vilpillisen käytäntöihin, eli tämä musta lista on tällaisia B2B-yritysten välisiä käytänteitä, jotka pitäisi ottaa mukaan luvattomina ja, ja tämmöinen laskujen lähettäminen kaupunkioppaista ja muista. Pienyrityksiä on monen monta kertaa pojattu näillä keinoilla ja tässä on se keino ongelman lopettamiseksi. I think the two remaining questions relate to... Sitten tässä oli kysymyksiä lastensuojelusta ja esimerkiksi eBaystä. Eli pitäisikö näiden säädösten, säännösten koskea myös ihmisiä, jotka kaupittelevat jotain verkkohuutokaupoissa? Liitteessä yksi sanotaan, että kielletään sellaiset mainokset, jotka pyrkivät vaikuttamaan lapsiin että aikuiset ostaisivat tuotteita. E, myös artikla 5 on kaksi B-kohta. Ja siinä sanotaan, että kun otetaan huomioon kuluttajaryhmät, niin täytyy ottaa huomioon e, erityisryhmät, mikäli ne ovat erittäin haavoittuvaisia. Eli tässä on selvää, että on kuluttajaryhmiä, jotka tarvitsevat lisäsuojelua. Mutta tietysti tätä täytyy myös tuomioistuinten soveltaa. Sitten eh, käytettyjen tavaroiden kauppaajiin, vaikka eBayssä, voidaan sanoa, että on vaikea sanoa, milloin Äh, kuluttajastatus lakkaa ja milloin jostakin tulee äh, yritys. Esimerkiksi kun kaupataan jotain verkkohuutokaupassa. Silloin on vaikea sanoa, onko kauppa ja äh, kuluttaja vai yritys. Jos esimerkiksi Saksassa kaupittelee paljon tavaraa eBayssä, niin sitten tämä henkilö tulkitaan yritykseksi. Eli todella tässä on rajanveto. Anybody else want to... Uh, any... Haluaako joku muu asiantuntijasta kommentoida? Meillä on aikaa, jos joku haluaa palata asiaan, mutta ehkä haluaisin herra Abemontelle mahdollisuuden vastata johonkin kysymyksiin. Kiinnostavaa on, että harhaanjohtavaan mainostamiseen liittyvät kysymykset puuttuvat koko tähän UCPDn täytäntöönpanoon. Ne ovat niin läheisessä yhteydessä. Tässä on kiinnostavaa aineisto. Meillä ei ole vielä aika perehtyä siihen, mutta varmasti tutustumme siihen. Samoin kiinnostaviin kommentteihin liittyen UCPDn täytäntöönpanoon josta valiokunta teki tutkimuksen edellisellä kaudella. Herra Abimonti, teidän kommenttiinne varmasti kiinnostaisivat valiokuntaa. Thanks very much, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aloittaisin kiittämällä valiokuntaa siitä, että olette tilanneet nämä kaksi erinomaista tutkimusta, jotka antavat hyödyllistä tietoa yleisimmistä epäreilystä keinoista verkossa. Ja tässä myöskin hylsiä tai pohdintaa direktiivin sovellusalasta. Ja tässä on myös yleiskuva lainsäädännön täytäntöönpanon mahdollisista ongelmista jäsenvaltioissa, mutta olen vakuuttunut, että nämä tutkimukset ovat kiinnostavia herra Juvanille. Ne valmistellessaan mietintöä, joka koskee mainonnan vaikuttaa tuosta kuluttajan käyttäytymiseen. Mekin otamme varmasti ne huomioon valmistelussamme kertomustamme vilpillistä ja kaupallisia käytänteitä koskevaan direktiiviin, joka on tulossa ensi vuonna. Tarttuisin kahteen erityiskohtaan. Ensinnäkin oikeusvarmuuskysymys ja toinen on täytäntöönpano. kysymykset. niiden suhteen äh, direktiivit täysin harmonisoi olemassa olevat käytäntöjä jäsenvaltioissa puuttumatta jäsenvaltioiden täytäntöönpanon järjestelmiä, koska jäsenvaltioiden oikeusperinteet täytäntöönpanon suhteen vaihtelevat. Meillä on maita, kuten Saksa, jotka ovat vähemmistössä, jossa on puhtaasti yksityinen täytäntöönpanojärjestelmä järjestelmä ja sitten maita, kuten Iso-Britannia tai Italia, joilla on lähinnä julkinen systeemi. Kuten tiedän annossa, me totesimme liittyen kuluttaja-akin täytäntöpanoon, Tehokas täytäntöpano kuluttajan lainsäädännön alueella vaatii optimaalisen yhdistelmän yksityistä ja julkista täytäntöönpanoa kuitenkin niin, että julkinen täytäntöönpano on hallitsevassa asemassa. Me uskomme, että ihan teellistä olisi ollut, jos tutkimukset olisivat ottaneet huomioon kokemukset maissa, jotka ovat transponoineet direktiivin ajoissa, kuten Irlanti ja Italia. jossa täytäntöpano viranomaiset saavat merkittäviä tuloksia täytäntöpano toimissaan ja esimerkiksi sakkojen avulla vähentämällä kuluttajien kielteisiä kokemuksia. Oikeusvarmuuden suhteen Tämä on puitedirektiivi, horisontaalista lainsäädäntöä, johon liittyy abstrakteja käsitteitä, kuten äh, huolellinen am, ammatin harjoittaminen, jossa tarvitaan tulkinnallista ohjausta. Me uskomme, että komission tämä tällä alueella lisäävät oikeusvarmuutta myös direktiivin soveltamisen suhteen. Viittaan muun muassa ohjausasiakirjaan, joka, jonka komissio viime vuonna julkaisi se on tällainen johtava dokumentti, elävä dokumentti. Komissio täydentää sitä ajan myötä. Viittaa myöskin oikeus perustan, joka marraskuussa luodaan, jossa jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö ja myöskin ennakkotapaukset esitellään vertailussa näkökulmassa. Pitää myös muistaa, että ajan myötä tuomioistuimen tulee enemmän juttuja. Se on jo erittäin innokkaasti tulkin direktiivejä. Enemmän kansallisia juttuja. Ja tämä parantaa oikeusvarmuutta ja johtaa direktiivin määräysten lähentyvään konvergoituvaan ymmärrykseen. Täytyy muistaa, että vain muutama jäsenvaltio transponoi lainsäädännön ajoissa, useimmat olivat myöhässä, jotkut jäsenvaltiot tulivat todella jälkijunassa. Lopuksi tämä rajat ylittävä täytäntöönpano meillä on olemassa oleva mekanismi, kuluttajien suojan täytäntöönpanolainsäädäntö, jossa on täytäntöönpanoviranomaisten verkkoja, jonka tehtävä on ää, rajoittaa rajoittavia rikkomuksia. Siinä on kyseessä kuluttajien kollektiivinen etu. Siinä ei ole kuluttajan yksityisten etujen suojelmille, vaan sen markkinointi kolmannen. Jos viranomaiset maassa, jossa kuluttajaan kohdistuu vilpisiä keinoja ja jos tämä aiheuttaa riittävästi haittaa kuluttajalle viranomaisen omassa maassa, silloin se voi pyytää apua vastaavalta viranomaiselta to, siinä jäsenvaltiossa, jossa myyjä sijaitsee nämä lähtömaan viranomaisten täytyy tutkia käytäntöä, jos käytäntö on vilpillinen. Se täytyy lopettaa. Mutta kysymys on kuluttajien kollektiivista edusta. Good. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia asiantuntijoille, herra Abramantille ja muille. Ajattelin antaa puheenvuoron esittelijälle. Haluatko esittää loppupäätelmät? Meillä on lisäaikaa, jos teillä on muita kysymyksiä. Ehkäpä laatasella on aika paljon. Ehkä kysymyksiä tulee myöhemmin, mutta nyt puheenvuoro herra Jovanille. Vähän johtopäätöksiä ja tot... mietin tänne aikataulun. Merci, monsieur. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puheenjohtaja, tämän päivän kokouksen pohjalta, edellisen valikoinnin kokouksen pohjalta, meillä on seuraavat tiedot. Ensinnäkin meillä on kaksi sekä, mitä pitää ehdottomasti välttää mietinnössä. Ensinnäkin mainonnan diabolisointi sen muusta maalaaminen. Ja toinen on sinisilmäisyys. Että me elämme jo Leibnizin kanssa parhaassa maailmassa. Mainonta on välttämätöntä. Se on talouden öljyä, voitelee sitä, ja se tarjoaa myös vapauksia kuluttajille sillä ehdolla, että se ei ole vilpillistä ja että se on transparentti. Tämä on sanottua valiokunta-aloitteessa mietinnössä – Herra Bosse, puhui meitä, meillä sitä rajoituksia erityisesti aika ja paikka. Tällainen kuluttajakäyttäytymiseen liittyvää pake, paketti mietinnön muodossa pakottaa meidän valintoihin. Ja ne valinnat voisivat olla seuraavat ensinnäkin. Mutta täällä monta kertaa sanottu kaikkein alttiimmassa haavoittuvimmassa asemassa olevat ryhmät. Lainhan tehtävän aina heikommassa asemassa olevia suojella siihen pitää erityisesti kiinnittää huomiota. Ja toiseksi tärkeää on myös se, että tekniikka kehittyy vauhdilla, mainota muuttuvauhdilla. Kuka olisi pari vuotta sitten uskonut, että yksityisten e lukeminen. Mä sen, että teihin voidaan kohdentaa main, mainoksia. Jotkut operaattorit lukevat teidän sähköpostiviestinne ja sitten kohdentavat teihin mainoksia. Voisi ajatellut, että sosiaalinen media on sanonut mainonta, että kukaan ei osannut ennakoidakaan. Mitä epäperinteisintä mainontaa että internetmainon täytyy olla toinen tärkeä tekijä tässä. Meidän se käsittelee mainonnan vaikutusta kuluttajien ja kolmanneksi. Pedagogia ilman ei tehdä mitään. Ja olemme hyvin ymmärtäneet, että mitä hienostuneen päällykkäämpää mainonta on, ja mitä enemmän mainonta käyttää yksityiselämän puuttuvaa vielä hienostuneesti sitä tekemään sitä sitä enemmän kansalaisten täytyy olla perillä siitä, minkälaista informaatiota heille annetaan. Ja, ja tällaisten pedagogia on tärkeää. Komissio on ottanut asian hyvin esille. Tämä täytyy tehdä va- valvomalla vilpillisiä Les, les conséquences et les leçons et c'est ce que nous essaierons de faire en partie. Ja tähän me pyrimmekin osana työtä. Sitä on tehdä. Sitten planning-aikataulu. Mietintö esitellään valiokunnassa, jos teille käy 13. syyskuuta ymmärtääkseni. Tarkistusten takaraja lokakuun alussa sinä suunnilleen 5. lokakuuta on minulle ehdotettu päivämääräksi, jolla voisimme ajatella äänestävämme Imkassa lokakuun lopulla 2526, jonka täällä puheenjohtaja samat päivämäärät. Tämä minusta vastaa sen, että me kykenemme kypsyttelemään ajatuksia. Yes, well thank you very much indeed. And... Paljon kiitoksia. Odotetaanpa tuota aikataulu takaisin sen, että meillä on kohtuullisesti aikaa pohtia tärkeää mietintöä. Tutkimuksessa on paljon aineista joka ottaa teidän mietinnössänne, ja, mm, mutta myöskin kuluttajaoikeusdirektiivissä harmistatiin liittyen, kuten liittyen herra Schwabin työhön, niin oli hyödyllistä herra Abramantti muistut, että ensi vuonna tulee uudelleen arvioimaan Äh, vilpistä käytäntöitä koskevan direktiivin ja varmasti mietintö. Tässä kertomuksessa valiokuntamme haluaa olla mukana ja koordinaattorit seuraavat sitä prosessia. Sittenkin tulee syötettä ja haluaisimme kiittää asiantuntijoita vielä kerran heidän panoksestaan. Ja meillä on varmaan mahdollisuus kutsua heidät puhumaan, kun kuuluttajalla ei säännötä kehittyä seuraavan 18 kuukauden aikana. Paljon kiitoksia. Nyt päätän tämän istunnon. Valiokunta jatkaa iltapäivällä kello kolme, mutta muistuttaisin teitä, me emme ole enää tässä salissa, vaan iltapäivällä me kolme e kahdessa ASV-rakennuksessa. Eli jatkaa, jättäkää mitä paperita tänne kollegat. Kolmelta me jatkamme keskustelua Euroopan standardisoinnista. Ja 340 siis herra Patser järjestelee mietintöönsä siviilioikeudesta, kaupallista perhe, yksityistä ää, perhe, kansainvälistä perheoikeudesta Stockholman ohjelman puitteissa. Kiitos.